Allora, possiamo... Mikrofoni. Ah, questo devo sentire. Allora, ah, vabbè. allora intanto informo... No niin. Me olemme muuttaneet jokainen esityslista niin kuin eilen päätettiin. Eli seuraavaksi vuorossa äänestykset. koskien vuoden 2014 vaaleja ja kolmikantaneuvotteluvaltuuksia. Viittaan nyt siihen, mitä todettiin koordinaattorien kokouksessa, ja sen jälkeen käsitellään Foxin ja Hefnerin mietintöä, eli Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti, ja Janakun mietintö, eli Euroopan tason poliittisten puolueiden säätiöiden perussääntö ja rahoitus, meidän täytyy vielä tarkistella Tukholman ohjelman väliarviointio, jossa minä olen esittelijä. Ja lopuksi vielä Traskovskin mietintö äänestyssäännöistä. Eli näin päätettiin eilen, eli nyt siirrymme välittömästi äänestyksiin. Eli ensimmäiseksi Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaalien käytännön järjestelyjen parantaminen. Eli kompromistarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää yksi vastaani hyväksytty. Eli näin ollen Eli tämä tarkoittaa, että seuraavat tarkistukset raukeavat ja äänestämme nyt kompromissitarkistuksesta neljä. Äänet puolesta vastaan tyhjään Hyväksytty. Seuraavaksi 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 Niin, siis tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 5. Duff pyysi puheenvuoroa, olkaa hyvä. I think that we... Puheenjohtaja, uskon, että meidän tulisi ottaa poliittiset ryhmät mukaan tähän kappaleeseen. Tähän mennessä se on käsitellyt vasta jäsenvaltioita, mutta myöskin poliittisilla puolueilla on mahdollisuus esitellä itsensä äänestyslipussa siinä muodossa, kun ne valitsevat sen tehdä. Mielestäni olisi oikein sanoa, että me rohkaisemme jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita varmistamaan, että nimet ja sopivissa kohdissa symbolit, jotka edustavat poliittisia, eurooppalaisia poliittisia puolueita, ovat mukana äänestyslipuissa. Minä pyydän, että nämä kolme lisäsanaa otettaisiin mukaan ja poliittiset puolueet. Gualtieri, Gualtieri haluaa vielä puheenvuoron. Agreement with the oral amendment. Solo un consenso al... Niin, olemme siis samaa mieltä tästä suullisesta tarkistuksesta. Si oppone all'emendamento orale. Eli äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Äänestämme kompromissista viisi. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli seuraavaksi kompromissitarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutama tarkistus raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Siis nyt täytyy laskea nämä äänet. No, Äänestetään sähköisesti. Tarkistamme tämän koneellisesti. President, I do not have my voting card. Puheenjohtaja, minulla ei ole äänestyskorttia. Joten voitteko te laskea minut? Abbiamo contare con le mani alzate, nemmeno io la scheda di voto. Abbiate pazienza. No ei minullakaan ole korttia mukana, meidän täytyy laskea nyt siis kädet. Uh, chairman, uh... Puheenjohtaja, Menneisyydessä meillä on ollut tässä valiokunnassa ongelmia äänestysten suhteen. Voisimmeko siksi pyrkiä äänestämään sähköisesti ja laskemaan mukaan ne jäsenet sitten myöhemmin, jotka unohtivat ottaa korttinsa mukaan? Se oli ihan viisas ehdotus. Eli, no en nyt en enää muista missä mentiin. Tarkistus 47 Duffilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eiku ei. Siis jotain ongelmia on vai? Ai ei toimi laite. Chairman, is it really that difficult to count? Onko nyt todella niin vaikea laskea 12? Emmekö nyt voisi vain nostaa kädet ylös ihan oikeasti? Nähtävästi kollegan eivät osaa käyttää tätä konetta, joten eh, jos nyt vain nostettaisiin kättä. Ei, ei. Voisimmeko me nyt... Siis olen nyt samaa mieltä tässä. Me haluamme nyt toimia täsmällisesti ja yritämme nyt ymmärtää, miten tämä äänestysjärjestelmä toimii. Mutta tällä hetkellä läntet nyt eivät toimi, koitakaa nyt olla kärsivällisiä. Eli äänestämme nyt sitten käsiäänestyksellä ja laskemme kädet. Duff. Uh, the, the, the, uh, must be... Jonkun täytyy olla vastuussa tässä valiokunnassa toiminnasta. hän voi äänestyslaitteet saada päälle. Niin, mutta suoraan sanottuna varmaankin tässä nyt on jotain ongelmia näissä laitteissa, eli koittakaa nyt olla kärsivällisiä. Emme nyt halua hukata enempää aikaa tällaiseen kysymykseen, joka on helppo ratkaista. Eli nyt käsiäänestys ja laskemme kädet sitten. Eli tarkistus 47. Äänet puolesta, kädet ylös. Ja laskemme kädet. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sitten äänet vastaan. Siis kyllä se laskettiin mukaan jo. 11. Rauhoittukaas nyt vähän. Okei, sovitaan 12. Siis uudestaan. Äänet puolesta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,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 Seuraavaksi 50 raukeaa. Ja sitten tarkistus 83 on myöskin rauennut. 84. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 Se on rauennut. Eli seuraavaksi 49 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan taitaa olla hylätty. Otetaan uudestaan vielä. Puolesta. Otto. Nove. Contrari. Vastaan. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. No, Vabbè, respinto. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta Sitten siis 58 täytyy taas laskea nämä äänet.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 Puheenjohtaja, ilmeisesti nyt elektroninen laitteisto toimii, eikö niin? Eli äänestetäänkö nyt sähköisesti? Eli kiitokset sihteeristölle, joka on saanut laitteet toimimaan. Eli voidaanko käynnistää äänestys? Eli Schöprin 58. Eli nyt äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. No funziona? Se eikö taaskaan toimi laite vai? Allora, è aperta la votazione. Siis äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 10 puolesta, 12 vastaan, mutta minä äänestin puolesta, eli täytyy lisätä yksi ääni vielä siihen. Onko muita, jotka eivät pystyneet äänestämään koneellisesti? Janaku, siis pystytkö äänestämään? Eli 12-12, mutta tarkistus ei kuitenkaan mene läpi, koska tuli tasapeli. Hylätty. You have to see the balance. So have six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 Ja votato Schäfflin, 58. Ei siis 58 äänestin äsken koneellisesti, ei tästä. Eli 25 on hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromistarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli seuraavaksi Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli seuraavaksi 67 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 69. Ja Niin, tähän liittyy myöskin suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 73 se onkin rauennut. Sama koskee 75 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen on sitten johdatosan viite ja siihen on tehty suullinen tarkistus. Kukaan ei varmaan vastusta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Eli tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme ja neljä raukeavat, eli tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan täytyy laskea tämä. Eli tarkistus kuusi Niin voidaan tarkistaa tämä sähköisesti. Eli tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 10 vastaan. Minä olisin äänestänyt vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tarkist... Hetkinen, Tarkistetaan tämä sähköisesti. Eli tarkistus 9. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Vediamo il risultato. Äänestys päättyy. 8 puolesta 15 vastaan. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Mielestäni se oli kyllähän selvästi hylätty. Eli tarkistus 10. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli minä erehdyin. No niin. Seuraavaksi sitten kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 16 puolesta. Ei kun hetkinen, siinä onkin 15 vielä ennen. Eli 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan täytyy tarkistaa sähköisesti. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puoli, vastaan 8 puolesta eli hylätty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Mm, no, tarkistetaan tämä heti sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatko tarkistaa? Selvä. Eli tarkistus 22. Hetkinen, oliko se se? Äänestys alkaa. Ai siis oliko se 23 vai? Ai 22 äänestettiinkin jo, aha. No niin. Eli 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kuusi tyhjää ääntä jopa. Possiamo votarlo? Ma ora dobbiamo votare il 24. 24. 24 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 25, siinä oli joku ongelma. Se oli ilmeisesti jonkinlainen kielellinen tarkistus, eli siitä ehkä äänestetään. So we, uh, it's not necessary... Se on kielen tarkoitus. Sitä ei ole tarpeen äänestää. Selvä. Eli sitten 26. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten voimme siirtyä loppuäänestykseen. Äänestämmekö sähköisesti? Ai, haluatte sähköisen äänestyn, äänestyksen? Selvä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hetkinen, Scholz vielä. You have forgotten, Mr. Chair, to vote on... Herra puheenjohtaja, unohdimme äänestää tarkistuksesta 43, sitä ei äänestetty ja mielestäni se on tärkeä. 43, yes. Page, page three. Page 3. Non no, abbiamo votato, non vi risulta votato? It is compatible with compromise 6. Non l'abbiamo votato. Se on sopiva kompromissi kuuden kanssa. Lui. Niin, hän on oikeassa. Kyllä, näin on käynyt. Eli ennen loppuäänestystä äänestämme vielä tarkistuksesta 43. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja minun ääneni vielä lisätään tähän äänestän puolesta. Eli kiitoksia. Sitten siirrymme Messerschmittin lausunto, eli talousarvio 2014 valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten. Emendamento 3, Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tar- tarkistamme tämän tarkistuksen viisi sähköisesti. Eli tarkistus viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan. Tämä täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa eli tarkistuksen kymmenen toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Minun ääneni on nyt ratkaiseva, koska on tasapeli tässä vaiheessa ja minä äänestän vastaan. Eli hylätty. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Siis 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No, selvä. Eli tarkistus 14, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 15 ja 13 identtiset tarkistukset. Äänet puolesta. Uh, uh, Tämä raukeaa, puheenjohtaja. Bravo, grazie. Aivan oikein. Kiitoksia. Eli niistä jäänestä. Eli sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta Siis onko joku ongelma? Siis 17. Puolesta. Puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Ehkä tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Ai, tarkistetaanko tämä vai? Äh, Scorsa è stato approvato. Niin. DAF approvato. Siis DAF hyväksyttiin. Ah, okei, okay, totta. Hetkinen. Niin on se kirjoitettu tähän, joo. Eli korjaus. Äänestimme Traskovskin tarkistuksesta, joten Daffin tarkistus raukeaa. Eli siitä ei äänestetä. Eli oikaisen virheeni nyt sitten tässä. Eli seuraavaksi 21 puolesta vastaan. No, tämä tarkistetaan nyt sähköisesti. Eli tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22. Puolesta. Vastaan No varmaan tämäkin pitää tarkistaa. Eli tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Sama enemmistö varmaankin. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten vielä loppuäänestys lausunnosta. Hoidamme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Ei kun onhan siellä kaksi tyhjää ääntä. Joo, totta. Kaksi tyhjää. Kiitoksia. Eli tämä äänestyskin on nyt sitten hoidettu ja onnittelijat valmistelijalle. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien suosituksista. Allora, la riunione dei coordinatori. Koordinaattorien kokouksessa tarkasteltiin nyt eri erityisesti 150 parlamentin jäsenen pyyntöä katsoa, miten kaksi poliittista puoluetta noudattavat EUn arvoja. Ja ehdotus, jonka koordinaattorit tekevät täysistunnolle, on, että laadimme puhemiehelle kirjeen ja ilmoitamme, ettei voida tällä hetkellä tehdä mitään päätöstä, koska ei ole perusteltu millä tavalla tässä rikottaisiin sääntöjä. Ja kirjassa täytyy vielä täsmentää, että me katsomme, että on sopimatonta, eikä tästä nyt voida vielä keskustella kunnolla, ennen kuin meillä on kirjallisia asiakirjoja käytössämme, joita on siis tarkasteltava vielä enemmän. Ja toisaalta tällä hetkellä kolmikantaneuvottelut ovat käynnissä liittyen puolueiden statukseen. Eli joka tapauksessa tästä saattaa tulla sitten ennakkotapaus, joten tätä pitää käsitellä kolmikantaneuvotteluissa. Eli toteamme puhemiehelle, että me nyt tällä hetkellä pysty tekemään päätöstä, vaan se pitää lykätä tuonnemmaksi. Myöskin päätettiin muuttaa otsikkoa mietinnön osalta, joka koskee Lissabonin sopimusta, koska jollain tavalla tämä menee hiukan päällekkäin Gualtierin ja Massurin mietinnöt. Eli lyhyesti sanottuna kollega Travskovski ja EPP, ilmeisesti Rangel on tähän pyytänyt uutta ja vähän täsmällisempää otsikkoa. No detto così, no? No. Va bene. Poi il, per quanto riguarda... Ja sitten... Altre relazioni di iniziative. Oma-aloitemietinnöistä. Olen pyytänyt oma-aloitemietintöä koskien Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista, mutta tällä hetkellä emme ole saaneet lupaa, koska meillä on lupa jo viiteen oma mietintöön. Mutta meidän täytyy kuitenkin puheensa kokouksessa korostaa tätä. Haluamme tietää, ovatko kaikki oma mietinnöt, joita on pyydetty, onko ne hyväksytty vai ei, koska meillä on ongelmia tiettyjen mietintöjen osalta. Eli jos niitä ei hyväksytä, niin sitten voimme pyytää jotain toista omalaiten mietintöä. Seuraavaksi olemme pyytäneet, että neuvosto toimittaa parlamenttiin päätöksen, joissa on määritelty Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen – Tämä nyt aika kiireellinen kysymys. Aikataulu alkaa olla aika tiukka, joten on ehdotettu, että järjestämme ylimääräisen kokouksen, valiokuntakokouksen heinäkuussa, kesäkuussa Strasbourgin, jotta voimme nopeasti käsitellä tätä neuvoston päätöstä. Ja Gualtieri ja Traskovski hoitavat tätä kysymystä. Ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa voitaisiin myöskin sitten kuulla komission varapuheenjohtaja Sefcovicia, ja hänet kutsutaan vuosikeskusteluun ja sitten katsotaan millaista kehitystä on tapahtunut tämän valiokunnan toiminnassa viimeisen viiden vuoden aikana. Ja sitten on valtuuskunta, joka lähtee Lontooseen kesäkuussa ja siellä on mukana puheenjohtaja, kaksi EPPstä, kaksi sosialistia, kolme, siis yksi kolmesta muusta ryhmästä. Le Grip, Schöpflin, Traskowski, Gualtieri, Hefner ja Scholz ovat lähdössä mukana. Sitten Duff, ja NU ovat sitten mukana kiintiön ulkopuolelta. EPP on myöskin sopinut tästä asiasta. Ja sitten vielä kaksi on vielä pyytänyt pääsyä tähän, mutta korkeintaan yksi voi saada luvan. Jos ei ole huomioita valiokunnan puolesta, niin voimme sitten päättää asiasta näin. Ja ehkä Elmar Brock sitten voi lähteä mukaan Lontoon matkalle. Tässä ilmoitusasiat. Ja nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli aiheena Foxin ja Hefnerin mietintö. Mutta varapuheenjohtaja Gurmai tässä kohtaa voi nyt hoitaa puheenjohtajan tehtävät, koska minun täytyy hetkeksi poistua. Okay, so, uh, thank you very much, dear Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla oli onne eilenkin toimia puheenjohtajana julkisessa kuulimisessa ja se oli suuri menestys. Olen kaikille kollegoille hyvin kiitollinen osuudestanne tämän tapahtuman onnistumiseen. Tämä antoi meille varmastikin laajemman kuvan tilanteesta keskustelun kautta eilen. Nyt haluaisinkin kysyä, kuka haluaisi aloittaa keskustelun. Okei, okay. so then, then Mr. Fox, okei. Okay. Edustaja Fox, olkaa hyvä. Uh, Madam President. Äh, puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä aloitan. Anteeksi pyynnöllä, minulla on lähdettävä täältä kello 11.20. Me olemme hieman myöhässä, joten sopiiko teille puhun vain muutaman minuutin ja, ja sitten ää, Kari jatkaa keskustelua. Kuten sanoin, meillä oli hyvin mielenkiintoinen kuuleminen eilen. Keskustelimme Euroopan parlamentin oikeudesta sen itsemääräämisoikeuteen. Teillä on tämä asiakirja Euroopan parlamentin toimipaikoista. Ja tämä on edeltävä tälle edeltävä asiakirja varsinaiselle mietintöluonnokselle, jonka te pian saatte. Tämä on oma-aloite mietintö ja sen vuoksi sen laajuus on hyvin rajallinen ja sen vuoksi käytämme tätä työasiakirjaa, jotta voisimme tavallaan informoida kaikista taustoista kollegat löytävät täältä kaikki oikeudelliset puitteet ja säännöt. Tässä on myös määritelty, tai olemme esitelleet myös Euroopan parlamentin historiallisen kulun ja kehityksen ja sitten kuinka e, meidän pitäisi saada enemmän itsenäisyyttä sille, kuinka me työskentelemme, koska ja missä. Ja sitten me myös analysoimme taloudelliset, ympäristölliset, organisatoriset ja lailliset vaikutukset ja päätämme tämän asiakirjan siihen, mitä me oikeastaan kuvailemme etenemissuunnitelmaksi kohti perustamissopimusmuutosta. Minä uskon, että tämän parlamentin tahto on ilmaistu useissa äänestyksissä viimeisen kahden vuoden aikana. Me haluamme, että kaikki meidän kokouksemme tapahtuvat yhdessä paikassa. Eri jäsenillä on eri syitä tukea tätä, olen sanonut tämän jo aikaisemmin. Joillekin kysymys on veronmaksajien rahoista, toisille on kysymys hiilidioksidista ja joillekin se vain takaa Euroopan parlamentille toimivaltuuden itse järjestää työnsä. Mutta se mikä on selvää on, että jäsenten joukossa enemmistö on sen puolella, että kaikki kokoukset tulisi järjestää yhdessä paikassa. Gerald ja minä olemme olleet hyvin varovaisia. Me emme eh, ilmoita eh, sitä, että kumpi näistä paikoista se olisi tai mikä paikka se olisi, koska siitä ei nyt ole kysymys. Ei meidän tehtävämme ole sanoa, että kaikki kokoukset järjestetään Strasbourgissa tai kaikki kokoukset järjestetään Brysselissä tai kaikki kokoukset järjestetään missä tahansa. Se, mitä me sanomme, on, että tämän parlamentin tulisi päättää tästä istuntopaikasta. Tämän parlamentin tulisi päättää, missä kokoukset järjestetään. Eli tässä työasiakirjassa on nyt taustat sille, miten me ajattelemme. Odotamme jäsenten näkemyksiä ja sitten saatte mietintö luonnoksen ja suositukset hyvin pian. Päätän puheenvuoroni tähän, rouva puheenjohtaja. Anteeksi, mutta minun on lähdettävä noin 20 minuutin kuluttua. Thank you very much. Yes. Paljon kiitoksia. Varjoesittelijä Efner on seuraava puhuja, olkaa hyvä. I will intervene in the debate. Minä nyt osallistun keskusteluun ja puhun lopuksi mielestäni johdantona. Tässä tulikin jo tarpeeksi Ashley Foxille ja minulle on hyvin tärkeää kuulla kollegojen mielipiteet tästä työasiakirjasta. Me haluamme tehdä asiat selväksi. Tämä on työasiakirja, tämä ei ole mietintöluonnos. Me haluamme tehdä mietintöluonnoksen parissa töitä sitten tämän päivän keskustelun valossa, joten mielelläni kuulisin kommenttejanne uskon vahvasti, että eilenkin keskustelu antaa meille tai antoi teille lähempää valoa. Ja sitten varjoesittelijä. Aha, ei. Eli Roberto Gualtieri, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minun täytyy lähteä nyt ryhmän kokoukseen ja varjoesittelijämme sitten esittelee meidän kantamme yksityiskohtaisemmin. Eli Tein nyt vain muutaman kommentin tästä työasiakirjasta. Itse tuen tätä yhtä ainoaa toimipaikkaa hyvin vahvasti, mutta olen vähän varautunut sen suhteen, että meidän pääargumenttimme on se, että parlamentti yksin päättää toimipaikastaan. Parlamentin kotipaikka on perustuslaillinen kysymys. Ja mielestäni, kuten eilen totesin, artikla 341 ei noudata artiklaa 10. Koska jos ajatellaan nyt demokra- demokratiaa, niin sehän liittyy kansalaisiin ja jäsenvaltioihin. Eli meidän pitäisi saada näiltä kummaltakin tukea. Ja mielestäni tämä kotipaikkakysymys pitää liittää tähän kysymykseen. Eli perussopimusta pitäisi muuttaa ja pitäisi määritellä toimielinten kotipaikka vähän eri tavalla kuin Rutsas katsoo, mutta ihan yleisesti toteaisin, että minun mielestäni, jos sekoitetaan nyt oikeus järjestää oma toimintansa kysymykseen, missä toimielinten kotipaikka sijaitsee, niin se saattaa olla vaarallista ja haitallista. Silloin se saattaa vaikuttaa helpommalta, koska sanotaan, että emme valitse Brysselin tai Strasbourgin välillä, mutta sitten jos pyydetään, että neuvosto antaa parlamentin päättää, no parlamentissa ehkä on alhainen määräenemmistö kynnys, mutta se tarkoittaa, että enemmistöllä voimme päättää, milloin menemme johonkin kaupunkiin, ja sitten on toinen enemmistö, joka päättääkin, että siirrymme johonkin lämpimämpään aurinkoiseen paikkaan. Eli tämä nyt, eli missä toimielinten kotipaikka on, niin se on perussopimuksiin liittyvä kysymys. Ja päätöstä ei, päätöksen pitäisi tehdä yhdessä kansalaisten edustajat ja sitten jäsenvaltiot. Ja mielestäni sen pitäisi johtaa sitten vähän järkevämpään järjestelmään ja meidän pitää yhdistää nämä kaksi laivalla lainsäädäntöön käyttäjää, eli neuvosto ja parlamentti. Niiden pitäisi toimia kuitenkin samassa paikassa. Eli tämä nyt on sellainen peruste, joka ei saanut minua vakuuttuneeksi työasiakirjassa. Eli meidän täytyy miettiä tätä strategiaa, ei lopputavoitetta, vaan katsoa millä tavalla tähän tavoitteeseen nyt voidaan päästä. Uh, thank you very much and I think it is a... Paljon kiitoksia. Mielestäni on hyvin tärkeää, että mainitsitte sen, että kyseessä on työasiakirja. Uh, siksi olen sitä mieltä, että eilisen julkinen kuuleminen antoi teille jonkinlaista näkökulmaa, että voisi tehdä asiasta vielä asiantuntevamman. Haluaisin nyt uh, kertoa, ketkä ovat pyytäneet puheenvuoroa, jotta kaikki ovat listalla. Mr. Wieland, is there anybody else who... Oliko muita henkilöitä? Duff, Brons, ei kukaan muu. Hyvä. Eli varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin omalta osaltani haluaisin tehdä muutamia huomioita liittyen tähän työasiakirjaan, joka meille on tänään esitelty. Aivan kuten eilen iltapäivällä tein yhteenvedon yllätyksestäni siitä, että että kuulemistilaisuuteen tehdyt kutsut sekoittivat erilaisia asioita iloisesti toimipaikkakysymyksen ja kutsut vaikuttivat olevan hiukan puolueellisia. Haluaisin nyt tehdä yhteenvedon siitä, mikä mielestäni on tämän ähm, mietintöluonnoksen ähm, otsikon välillä ja tämän äh, mietinnön sisällövälinen sellaisena, kun tämän että tässä sen esittelivät. Tarkoituksenahan oli keskittyä yhteen asiaan, parlamentin toimipaikkaan. Ei pitäisi olla tässä naivi. Me näemme, minkälaisen kontekstiin tämä kaikki liittyy. Mutta kuitenkin haluan tuoda tämän asian esiin. Minun mielessäni tämä toimipaikkakysymys, kaikkien toimielinten toimipaikkakysymys on kuitenkin asia, joka on hyvin sekainen. On vaikea voida poliittisesti ja oikeudellisesti irrottaa tätä kysymystä, toimipaikan toimipaikkakysymystä muista toimielimistä. Tämä nyt liittyy ehkä tähän muotoon, tämä kommenttini. Sitten sisältöön liittyen monet asiat ovat sellaisia, että en niistä pidä tässä työasiakirjassa, erityisesti se tosiasia, että tämä teksti, joka meille on tänään esitelty, sekoittaa reippaasti asioita ja ottaa ehkäpä sellaisia elementtejä mukaan, jotka sekoittavat asioita entisestään liittyen toimipaikkaan, ähm, toimipaikan sijaintiin. Tässä on asioita, joita mielestäni ei voida äh, Euroopan parlamentin valiokunnassa hyväksyä. Tässä pitää asiat selvittää. Te tiedätte aivan hyvin, että Euroopan parlamentilla on toimipaikka ja nyt asiat tulee ilmaista perussopimusten mukaisesti perussopimuksia kunnioittain. Ja samoin myöskin kappaleessa kolme, joka on mielestään nimeltään historiallinen kehitys on joitakin huomioita liittyen Edinburghin päätökseen. Kyllä tässä pitäisi mainita se, ei tämä päätös ole vaikuttanut vain siihen, että Euroopan parlamentin toimipaikaksi on vahvistettu Strasbourg. Tämä Edinburghin päätös esimerkiksi vahvisti Euroopan keskuspankin sijainnin Saksassa ja muiden elinten sijainnin muissa maissa – Tämä liittyy siihen asiaan, jonka minä mainitsin aluksi. Tässä asiat on sekoitettu toisiinsa ja ehkäpä jonkinlainen historiallinen kehityskulku tässä kappaleessa kolme työasiakirjassa on harhaan johtava. Tästä Edinburghin sopimuksessahan on äänestetty vuonna 1991 ja tässä kompromississa enemmistö hyväksyi sen, että parlamentin toimipaikaksi vahvistettiin Strasbourg. Ja tässä tilanteessa minä haluaisin, koska mehän olemme nyt AFKO-valiokunnassa ja kiinnitämme huomiomme miet mietintöluonnokseen ja pyrimme tätä omaa aloitemietintöä ajamaan eteenpäin. Haluaisin tehdä tässä vedon siitä, etten ole tyytyväinen koko kappaleeseen viisi ja sen olemassaoloon. Se menee meidän valiokuntamme toimivallan ulkopuolelle. Tämä työasiakirjan kappale viisi liittyen rahoituksellisiin logistisiin kysymyksiin. Tässä on tietynlainen luettelo erilaisia argumentteja lukuja ja väitteitä ja osa niistä mielestäni on vääriä, voin sen näyttää, toteen, mutta tämä kaikki mielestäni on meidän valiokuntamme toimivallan ulkopuolista asiaa ja on aivan väärin ottaa huomioon kaikenlaisia tällaisia äm, kysymyksiä, kun keskustelemme Euroopan parlamentin toimipaikasta ja tässä puhutaan nyt hotelleista ja junista ja lentokoneista ja luvuista, jotka minä asettaisin kyseenalaiseksi ja jostakin siitä hankaluuksista, joita liittyy puhtauteen ja takseihin. Työasiakirjahan leviää melko laajalle ja tätä seuraa sitten mietintön luonnos, josta me tulemme päättämään. Ja nyt kollegat, meidän pitäisi pitäytyä tietynlaisessa tasossa, eikä meidän pidä oman valiokuntamme toimialan ulkopuolelle mennä. Minä asettaisin myöskin kyseenalaiseksi nämä luvut, jotka on laitettu tähän työasiakirjan mukaan, jotka kaksi valiokuntamme yhteisesittelijää ovat ottaneet mukaan. Nämä luvut ovat suoraan tästä One Single Seat kampanjasta ne ovat suoraan tämän kampanjan lukuja, ne ovat sellaisia lukuja, jotka me olemme asettaneet kyseenalaisiksi monta kertaa, ne ovat myöskin vanhentuneita. Ja nämä eivät ole niitä samoja lukuja, joita parlamentin pääsihteeristö antaa äm, talousarvion valvontavaliokunnalle. Parlamentin pääsihteeristö antaa tiettyjä lukuja, jotka ovat aina erilaisia kuin nämä luvut tässä. Esimerkiksi nämä arvioidut luvut parlamentin pääsihteeristön mukaan kahteen toimipaikkaan liittyen olisivat jotakin 51,5 eh, miljoonan euron tasoista. Ja te itse puhutte hiilikuormasta sellaisena, kun virallisesti tässä nyt pääsihteeristö sen antaa, me olemme lähempänä siinä tapauksessa jotakin 4000 tonnia. Ja aivan samoin tässä kappaleessa viisi, meillä on aivan todellinen pyrkimys syrjiä, sanoisin, ja antaa tällaisia arvioita, joita ei voida kyllä kunnioittaa. Minä halusin nämä asiat tuoda huomioon, nämä luvut ovat erittäin erittäin epäluotettavia. Ne, todellakin, ne voidaan todellakin asettaa kyseenalaiseksi ja tässä on argumentteja, jotka ovat hiukan epäilyttäviä. Monia asioita mainittiin eilen kuulemistilaisuuden aikana, hyvin mielenkiintoisia, hyvin valaisevia asioita asiantuntijat mainitsivat ja minulle jäi mieleeni se, että Euroopan unionin tuomioistuin on kuitenkin kahteen kertaan vahvistanut päätöksensä hyvin selvästi ja hyvin selväsanaisesti sanonut, ettei parlamentin kompetenssia rajoiteta sen oikeudessa määrätä sen sisäisestä toiminnasta ja niin edespäin, mutta liittyen ähm, tähän toimipaikkakysymyksen tilanne on toinen. Tuomioistuin on kahteen kertaan todennut, että tämä rajoita parlamentin itsemääräämisoikeutta. Ja mehän nyt ilmeisestikin keskustelemme todellakin parlamentin toimipaikasta, emmekä muiden toimielinten. Meidän tulisi tässä yhteydessä toimia yhteistyön hengessä eri toimielinten välillä ja kuulen jäsenmaita tässä on kyseessä eurooppalainen kaksinkertainen demokraattinen legitiimiys. En nyt jatka tämän pidemmin, mutta mielestäni olisi tärkeää tasapainottaa asiakirjaa, joka on tässä hiukan korkealentoinen ja sisältää väitteitä, joita voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Ja tässä mennään myöskin Afkon toimivallan ulkopuolella. Paljon kiitoksia. Meillä on nyt viisi nimeä vielä puhujalistalle ja esittelijät. Pyydän, että kaikki käyttäisivät kolme minuuttia. Tämän jälkeen meillä on viisi minuuttia vielä edustaja Hefnerille. Eli edustaja Drussas, varjoesittely, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I will try to, to stick with this three minutes. First... Kiitos puheenjohtaja. Yritän pysyttäytyä kolmessa minuutissa. Ensin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä asiakirjasta ja samoin heidän avoimesta halusta pyrkiä alusta alkaen huomioimaan meidät kaikki ja ottamaan huomioon meidän työssämme kaikki meidän näkemyksemme. Me kaikki tiedämme, että tämä on aika herkkä asia meidän pitäisi pyrkiä löytämään mahdollisimman laaja konsensus kollegoiden joukossa, mahdollisimman hyvin kaikissa poliittisissa ryhmissä. Me eilisessä kuulemisessa asiantuntijoita kuullessamme otin tämän myös esiin. Tämähän on täysin puhdassa poliittinen päätös, joten meidän täytyy nyt tässä katsoa, mitä me voimme tehdä. Haluaisin aloittaa sanomalla, että voin tukea esittelijöiden valitsemaa linjausta. Nimittäin, että katsotaan tätä hieman toisesta näkökulmasta. Eli me haluamme itse oikeuden parlamenttina päättää meidän sisäisestä järjestäytymisestämme, esimerkiksi aikatauluista ja siitä, missä me kokoonnumme. Minulla ei ole mitään vahvoja näkemyksiä siitä, missä tämä paikka on, mutta on tiettyjä näkökulmia, jotka on otettava huomioon Ensin, ensinnäkin lopputulos ei tule olemaan erilainen, valitsisimme me sitten minkä tahansa lähestymistavan tämän, taikka sen, että lähdetään puhumaan suoraan, onko se Strasbourg vai Bryssel. Menettelyt tavallisestihan tässä tarvitaan perussopimusmuutos, mutta Kuten Roberto Gualtieri jo mainitsi, tässä on myös näitä oikeudellisia näkökulmia. Ei nyt sen enempää yksityiskohtia, mutta meidän täytyy kuitenkin selkeyttää tilannetta. Voiko Euroopan parlamentti todellakin itse päättää tästä? Ja tulisiko meidän näin tehdä vai kuuluuko tämä perustuslaki primäärilakitasolle, valmistelukuntatasolle? Eilinen kuuleminenkaan ei tässä tuonut mitään ratkaisua, joten pyytäisin, että esittelijät tarkastelisivat tätä asiaa hieman tarkemmin ja selkeyttäisivät tätä näkökulmaa. Itse tästä työasiakirjasta, rouva varapuheenjohtaja Le Grippe, olen eri mieltä teidän kanssanne. Minä olen oikein tyytyväinen tähän lähestymistapaan ja myös siihen, millä tavalla tämä työasiakirja luonnossa on laadittu. Ja minusta yksityiskohdat ovat välttämättömiä. välttämättömiä. Numerot ovat välttämättömiä. Tämä on kiistelty ja herkkä arkaluontoinen asia. Sen vuoksi tarvitaan argumentteja ja sen vuoksi erityisesti tarvitaan myös sitä, että kansalaiset saavat validia informaatiota myös meidän valiokunnaltamme. Toki te olette oikeassa. Jos te olette eri mieltä näistä luvuista, en tiedä, en ole asiantuntija, toki. Mutta tämä on myös vetoomus esittelijöille. Antakaa meille näitä valideja lukuja, mutta henkilökohtaisesti minä kannatan tätä esittelijöiden valitsemaa lähestymistapaa. Minusta on hyvin tärkeää ja hyödyllistä, että meillä on nämä luvut mukana tässä mietinnössä. Kaksi pientä kysymystä tästä mietinnöstä. Ensinnäkin tässä on otsikko. Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista. Mutta tässä on kysymys Euroopan parlamentista. Toki minä ymmärrän tämän logiikan tässä otsikossa, mutta siitä huolimatta minusta meidän pitäisi rajata myös tämän mietinnön otsikko, koska muuten tässä on tietynlainen ristiriita, että me otsikossa puhumme kaikkien Euroopan unionin toimielimestä ja kuitenkin käsittelemme vain ja ainoastaan parlamenttia, joten tätä pitäisi ehkäpä hieman tarkastella. Ja sitten vielä viimeinen asia. tarvitaan hieman selkeytystä, koska tämä työasiakirja puhuu tarkistuksesta ja artikla 48 mukaisesta tarkistusmenettelystä. Ja sitten kohdassa kuusi tässä työasiakirjassa te eh, viittaatte yksinkertaistettuun menettelyyn ja otatte esiin kaksi esimerkkiä. Vakausmenettely vakaussopimuksesta esimerkiksi, joka ei liity mitenkään perustamissopimusmuutoksiin, joten tätä pitäisi ehkäpä hieman korjata, koska meidän pitäisi olla hyvin selkeitä ja tarkkoja kielessämme, varsinkin kun puhumme oikeudellisista näkökulmista. Ja vielä viimeinen asia. No, Vielä viimeinen asia. Minusta olisi hyödyllistä, että tässä mietinnössä otettaisiin esiin ehdotuksia, ajatuksia vaihtoehtoiselle käytölle Strasbourgissa. On niin paljon ideoita ja ajatuksia, joita täällä risteilee alkaen siitä, että siellä olisi neuvoston kokoukset, jolloin voitaisiin ylläpitää tämä symbolinen ja historiallinen Strasbourgin arvo – tai alueiden komitea tai jokin muu toimielin, mutta kuitenkin minusta olisi tärkeää myös miettiä vaihtoehtoista käyttöä Strasbourgille. Yeah, but uh, of course as you are the shadow you might get some more, but... Te olette varjoesittelijöitä, annan teille enemmän puheaikaa, mutta pyydän, että ähm, te jättäisitte vielä ähm, yhteisesti teille Hefnerille puheaikaan. Seuraavana vielä, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Also... Kiitoksia. Minä ymmärrän kyllä tätä asiaa, mutta joissain kohdissa jotkut käsittävät asian hiukan väärin. Tämä mielestäni ei ole kovin eleganttia, miten Ranskaa nyt tässä on kohdeltu. Ja toiseksi, kun katsotaan näitä lukuja, niistä ruvetaan vain riitelemään – ja nämä lukufriikit, jotka niistä aina kiistelevät, niin voin kysyä heiltä, niin kauan kuin me olemme Strasbourgissa, eli jos ylipäänsä menemme Strasbourgiin, niin olisiko viisi päivää sitten parempi kuin neljä päivää? Eli tässä nyt on muutama kysymys vielä avoimena. Sitten ottaisin vielä esiin sen, että kun on keskusteltu tästä, niin ainakin minä kiinnitän huomiota siihen, missä ovat parlamentin vastustajat ja miten he ottavat kantaa tähän kotipaikkakysymykseen ja miten parlamentin ystävät ottavat tähän kantaa. Joissain kohdissa on huomattu tällaisia epäpyhiä liittoumia. Ne, jotka kannattavat itsemääräämisoikeutta kotipaikkakysymyksessä, eivät kuitenkaan ole valmiita antaa hiukkaakaan enempää oikeuksia parlamentille muissa kysymyksissä. Eli henkilökohtaisesti minä tuen Strasburgia, mutta olen aina sanonut, että jos meillä on itsemääräämisoikeus parlamentissa, niin silloin olen valmis toteamaan, eli silloin myöskin tämä toimipaikkakysymys täytyy ottaa käsiltäväksi. Tähän kuuluvat myöskin koskemattomuuskysymykset, statuskysymykset ja monet muut kysymykset, ja niiden kohdalla täytyy selkeästi todeta, että Näistä asioista parlamentti päättää itse ja jotkut asiat liittyvät sitten yhteispäätösmenettelyyn. Eli silloin neuvosto voi käyttää silloin tätä yksi, yksimielisyyspäätöstä. Mielestäni tämä kotipaikkakysymys on vähän liian yksiulotteinen ja se on liikaa nyt etualalla. Haluaisin kokonaisvaltaisen lähestymistapan, silloin voin tätä tukea, jos tällaista lähestymistapaa ei ole, ja jos vain käsitellään tätä Strasbourgin kysymystä, niin silloin en tue tätä missään tapauksessa. Eli pyytäisin vielä kaikkia näkemään tämä asia hiukan kokonaisvaltaisemmin. Ja voimme säästää paljon aikaa, jos ne, jotka eivät pidä kiinni puheastaan, niin voisivat todeta sen heti aluksi kiitoksia Andrew sitten Andrew, uh, Olen samaa mieltä siinä, että meidän tulee pyrkiä ymmärtämään ja arvostamaan sitä, kuinka herkkäluontoinen ja monimutkainen tämä asia on. Tässä olen Konstans Le Grippin kanssa samaa mieltä. Eräät väitteet tässä työasiakirjassa ovat yksinkertaistavia, eikä niitä ole todistettu. Ja me tarvitsemme joitakin tarkkoja lukuja liittyen syntyneisiin kuluihin. Minua hämmästyttää tässä kohdassa kuusi se, että ajatellaan, että perussopimuksen muuttaminen voi olla nopea ja helppo toimi. Minun kokemukseni mukaan näin ei ole, ja mielestäni on tärkeää, että me valiokuntana korostamme tämän asian tarkastelua. Mekin ymmärrämme, kuinka tärkeää toimielinten välinen tasapaino on ja jäsenmaiden tasapuolinen kohtelu. Tämä on meidän työtämme. Me emme valmistaudu nyt yksinkertaistettuun muutosmenettelyyn tässä asiassa, vaan kattavaan pakettiin, ehdotuksia, jotka eri va- seuraavan valmistelukunnan ähm, aikana ähm, parlamentin valtuustot tulevat käsittelemään. Minä uskoisin, että näin tulee tapahtumaan vuonna 1000, 2015. Äh, Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon ei vain Strasburgin kysymys parlamentin kohdalla, mutta myöskin muiden toimielinten kotipaikkojen sijainti ottaen huomioon mahdollinen – muutospäätöksentekomenettelyssä, joka määrittelee parlamentin kotipaikan sijainnin muutoksen. Tämä on osa listaa, jota me valmistelemme, ja meidän tulee priorisoida parlamentin esitys listalla asioita. Luonnollisesti eräät kysymykset kotipaikkaan liittyen ovat erittäin tärkeitä, mutta toiset ovat vähemmän tärkeitä. Ja olen varma, että me voimme käydä läpi näitä asioita mietinnössä, jonka jota odotamme. Kiitoksia. Rosisten Hefner. I'm in favor of there being only one... Niin, tästä itse perusasiasta olen samaa mieltä, että pitäisi olla vain yksi istuntopaikka, koska se vähentää kuluja. Toiseksi en aio vaieta siitä, mikä sen pitäisi olla. Minusta sen pitäisi olla Brysseli. Osaksi sen vuoksi, että suurimman osan on helpoin päästä tänne. Toisekseen myös se, että täällä on myös toimeenpanevat elimet samoin yhteispäätösmenettelyn kannalta. Mitä tulee menettelytapoihin, niin minusta parlamentin yleisesti ottaen ei pitäisi saada päättää, missä he toimivat. Kuten Galtieri sanoi, monissa useimmissa maissa se on perustuslaillinen kysymys. ja analogisesti sille hän ehdotti, että tämä on perustamissopimusasia. No, se, että minä olen eri mieltä EUn perustuslain kanssa, niin se ei kuitenkaan estä sitä, etteikö tässä pitäisi olla perustussopimuskysymys. Minä en ole tyytyväinen siihen, että parlamenttia kohdellaan niin kuin asuntovaunoja, joka vain ripustetaan auton perä ja sitä kiskotaan pitkin maantietä. Minusta parlamentin eh, enemmistöt eh, halun mukaan pitäisi voida kokoontua missä halutaan. Mutta tämä 2008 päätös, olen oikeassa, 2008-2007 päätös, että muutetaan väliaikaisesti Brysselin johtuen näistä rakennusongelmista Strasbourgissa, että se olisi jonkinnäköinen ennakkopäätös. Eh, en saanut vastausta tähän eilen, mutta halusin tietää, että mitä keinoa, menettelytapaa käytettiin, jotta kyettiin tämä päätös 2008 tekemään. Thank you very much. And, uh... Paljon kiitoksia. Viimeinen puhuja. Pyytäisin nyt edustaja Hefneriä käyttöön puheenvuoron, sanokaa. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä oli hedelmällistä keskustelua ja eilen myöskin kes- kuuleminen oli erinomainen. Siellä oli erilaisia kantoja, kun ajatellaan esittelijöitä ja sitten kun ajatellaan valiokuntakeskustelua. Eli kuulemisissa olimme hyvin valmistautuneet keskusteluun aika lyhyessä ajassa ja parissa tunnissa kuulimme neljä asiantuntijaa, 13 valiokunnan jäsentä, ottivat hyvin täsmällisesti kantaa eri kysymyksiin ja kuitenkin voitiin vielä lopuksi pitää tällainen yhteenvetokierros, eli olen erittäin iloinen siitä, että tästä keskusteltiin täällä, ja toivottavasti tähän tyyliin jatketaan. Sitten näistä yksittäisistä puheenvuoroista Le Gripille sanoisin eilen ja myöskin tänään pitkään siitä, että te kritisoitte tätä kutsua ja kritisoitte minua ihan henkilökohtaisesti, mutta ei nyt tästä sen enempää muuten hukkaamme aikaa. No, Tämä nyt ei yllättänyt minua, mutta haluaisin kuitenkin nyt kysyä milloin tästä kotipaikkakysymyksestä. Yritämme tehdä työtä sillä tavalla, että pystymme tekemään kotipaikkakysymyksestä täysin konkreettisen kysymyksen. Teidän lähestymistavallaan tähän ei päästä, mutta haluaisin vielä todeta, ettei kyse ole siitä, että vastustamme Strasburgia, vaan että haluamme käynnistää menettelyn, jossa parlamentti saa mahdollisuuden tulevaisuudessa joko itse päättää tästä tai olla mukana päättämässä tästä. Tässä tuli tärkeitä puheenvuoroja esimerkiksi Gualtieri, mutta samalla tavalla myöskin Miland puhui tästä, Trutsas ja myöskin Duff. Eli työasiakirjassa lopuksi on vain viitattu tähän menettelyyn. Siitä ei ole puhuttu niin selkeästi tai täsmällisesti kuin mietinnössä pitää olla. Esimerkiksi tämä kritiikki tähän kohtaan seitsemän, eli tässä on puhuttu tästä samasta menettelystä ja se on väärinkäsitys. Ja haluan nyt selkeästi todeta tämän tässä valiokunnassa. Eli emme halua mitään yksinkertaistettua nopeaa menettelyä, vaan ainoa mahdollinen menettely on se, että se, mistä nyt puhumme, on osa suurempaa pakettia, joka liittyy perussopimusten muutokseen. Eli siihen liittyy sitten tietysti valmistelukunta, hallitusten välinen konferenssi. Ja se merkitsee myöskin, että tällä hetkellä parlamentti on luomassa pakettia, johon liittyy monia kysymyksiä. Siihen liittyy kotipaikkakysymys parlamentin osalta ja muita kysymyksiä, jotka liittyvät asioihin, jotka parlamentin puolelta vaativat valmistelukuntaa seuraavien vaalien jälkeen. Ja kotipaikkakysymys on vain yksi näistä kysymyksistä. Ja olen samaa mieltä siitä, että kotipaikkakysymyksestä pitää keskustella kontekstissa liittyen muiden äh, toimielinten kotipaikkakysymykseen. Ja mielestäni on väärin, jos parlamentin työasiakirjassa nyt esitetään jotain, joka sitten myöhemmin, myöhemmin sisällön puolesta joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Meidän pitää tehdä konkreettisia lausuntoja, kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan parlamenttiin, mutta meidän ei nyt pidä tässä mietinnössä puhua muiden toimielinten kotipaikasta. Sitä pitää välttää. Eli olen samaa mieltä tästä sisällöllisestä, oikeudellisesta kysymyksestä, mutta en tue sitä, että materiaalisesti tähän otetaan kantaa. Ja monissa puheenvuoroissa on otettu nämä luvut esiin. Ja Le Grip, en nyt halua tästä lähteä kiintelemään. Viikkokausia olemme jo koettaneet kaikista lähteistä saada selkeitä lukuja, ja olen yllättynyt siitä, että parlamentti itse ei ole hankinut lukuja näistä kustannuksista. Ja se nyt ei varmaan ole vaikeaa, kun ajatellaan vaikka näitä meppien matkakuluja, ne on helppo laskea, mutta Kaikissa kohdissa on tehty näitä pyyntöjä, mutta henkilökohtaisesti en halua kiistellä näistä luvuista. Meillä on lukuja, jotka on asettu kyseenalaiseksi ja on sanottu, että tällaisia lukuja on kyllä esitetty, mutta tämä on työasiakirja. Siinä on argumentteja lueteltu, jotka ovat tärkeitä keskustelussa ja mietinnössä. Ei puhuta luvuista, vaan kysymyksistä, jotka liittyvät oikeudellisiin kysymyksiin ja poliittisiin arvioihin. Eli en nyt halua antaa liikaa painoarvoa näille kysymyksille. Sitten pari muuta kysymyksistä vähän ihmettelivät minua. Puhun ihan lyhyesti niistä. Eli te sanoitte esimerkiksi, että tässä on syrjitty ja että tämä on vähän epäilyttävä asiakirja ja että meidän pitää esimerkiksi puhua näistä taksien, taksikysymyksistä. Nämä ovat tällaisia väitöksiä, jotka nyt eivät ehkä kuulu tähän keskusteluun. Tällaisia ei kuulu laittaa työasiakirjaan. Ja olen kiitollinen niistä puheenvuoroista, koska viime kädessä meidän täytyy päättää siitä, joka asioista, asiasta on vielä avoin. Eli viime kädessä parlamentti itse voisi tehdä tämän päätöksen, vai onko meillä sitten sellainen menettely, jossa parlamentti on mukana neuvoston kanssa päättämässä tästä kysymyksestä. Ja olisi ihan järkevää, että parlamentti toteaa, että me haluamme olla mukana tämän päätöksen teossa, mutta miten tähän tilanteeseen päästään, niin siitä pitää tässä valiokunnassa vielä keskustella laajasti. Lopuksi vielä haluaisin pitää vielä kiinni siitä, että kyse on poliittisesta perustuslaillisesta kysymyksestä siitä, olemmeko puolesta tai vastaan jotain paikkaan. Tällaisia lausuntoja minulta ette tule kuulemaan ja olisi hyvä, jos juuri tällä tavalla käytäisiin keskustelua. Kyse on demokratiasta, kyse on perussopimuskysymyksestä. Kyse ei ole siitä, että olemme jotain puolesta tai jotain vastaan, jotain kaupunkia tai jotain maata vastaan tai puolesta. Kiitos. Much uh, for your... Uh, Paljon kiitoksia. Kuten sanoin, meillä oli eilen erittäin elinvoimaista hyödyllistä keskustelua ja pyydän, että sihteeristö varmistaa sen, että saisimme kaikkien, kaikkien näiden neljän asiantuntijan dokumentit kirjallisena, sillä uskon, että se voisi olla meidän esittelijöillemme erittäin hyödyllistä ja myöskin erittäin hyödyllistä kaikille meille, jotka ovat seuranneet tätä kysymystä. Paljon kiitoksia. Nyt päättäisin tämän osion esityslistalla. Ähm, nyt puheenjohtajamme palasi, joten annan hänelle takaisin puheenjohtajuuden ja toimin itse varjoesittelijänä seuraavassa kysymyksessä. Kiitoksia. Bene, grazie. Riassumo la Kiitoksia. Eli minä hoidan taas puheenjohtajan tehtävät. Kiitoksia Gurmaille. Hän toimii hyvin tehokkaasti. No niin. Meillä on nyt ehkä vartti aikaa keskustella Eurooppa laisten puolueiden rahoituksesta – Eli tämä liittyy kolmikantaneuvotteluihin, koska sen jälkeen kun artikla 70 on muutettu, se johtuu erityisesti Guerreron mietintöön, niin on katsottu, että neuvottelupuitteissa pitää aina viitata näihin neuvotteluihin. Janakuun mietintö hyväksyttiin 15. huhtikuuta ja ensimmäinen kolmikantaneuvottelu pidettiin 16. huhtikuuta Strasbourgissa ja toinen kokous pidettiin 15. toukokuuta Brysselissä. Tärkein kysymys, josta keskusteltiin, liittyi siihen, millä tavalla poliittisia puolueita rekisteröidään ja mikä on parlamentin kanta tähän. Ja valiokunta katsoo, että parlamentin pitäisi rekisteröidä nämä poliittiset puolueet ja siihen sitten liittyy myöskin siihen, että EUlla on nyt oikeus henkilöllisyys. Kolmikantaneuvotteluissa olemme saaneet tukea komissiolta ja haluaisimme luoda jonkinlaisen automaattisen rekisteröintijärjestelmän. Ja ei olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti todellakin olisi se elin, joka arvioi erilaisia poliittisia muodostelmia. Sehän liittyy liittymisvapauteen, poliittisiin vapauksiin. Eli meidän täytyy pitää kiinni siitä, että näissä asioissa on vapaus toimia. Keskusteluissa on yritetty pitää kiinni tästä rekisteröintioikeudesta, joka kuuluu parlamentille, mutta meidän täytyy kuitenkin poistaa poli- politiikkaa tästä keskustelusta. Ja mahdollisesti meidän täytyy luoda jonkinlainen työryhmä, joka miettii sitten, voidaanko tehdä poikkeuksia, mitä nyt sanoisin, siitä, miten EU:ssa toimitaan eräänlaisten poliittisten muodostelmien osalta. Mutta Janaku voi tästä sitten kertoa hiukan enemmän. Eli esittelijä saa seuraavaksi puheenvuoron. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <laughs> Mistä se tulee? Kiitoksia. Tämä kokous todellakin käytiin ja meillä oli myöskin teknistä keskustelua sihteeristön parlamentin ja neuvoston välillä. Viimeisin neuvottelu neuvoston kanssa osoitti sen, että todellista tahtoa on olemassa, vaikkapa eräät maat eivät olekaan vielä ottaneet selkeää kantaa asiaan. Irlanti puheenjohtajamaana aikoo saattaa tämän asian päätökseen oman puheenjohtajuuskautensa aikana. Tämän lisäksi täytyy huomata, että me olemme kaikki vedonneet sen puolesta, että neuvoston huolia tulisi rauhoittaa. Parlamentti, olemme sitä mieltä, että puolueiden rekisteröinnin tulisi olla automaattinen ja kaikesta poliittisesta painostuksesta vapaa. Meidän täytyy löytää tapa rauhoittaa neuvoston huolia. Ensi viikolla tietääkseni tulemme uudelleen käymään teknisen kokouksen jäsenten läsnäollessa. Ja minä pyytäisin, että ensi viikolla koordinaattorit ja varjoesittelijät kokoontuisivat jotta voisimme tarkastella asiaa aivan alusta lähtien. On jonkin verran toivoa siitä, kuten puheenjohtaja sanoi, että trilogi käynnistyy Strasbourgin viikolla – uudelleen. Ja erittäin hyvin tunnettu kysymys Euroopan unionin perusarvojen ja periaatteiden kunnioittamisesta voi tulla epätavallisella tavalla esitetyksi. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä voisi olla ehdokas, esittelyjä, ehdokkuuksia, jotka välitetään parlamentin valitsemiemme palveluiden kautta. Tässä jälleen kerran poliittisten kriteereiden kysymys tulee esiin. Meillä ei ole missään tapauksessa enemmän varoja poliittisille puolueille, joten me emme halua käyttää rahaa siihen, että luomme uusia organisaatioita tai järjestelmiä sillä neuvostossa oli ajatus luoda uusi virasto. Me muistuttaisimme, että me pyrimme luomaan ei-poliittisia itsenäisiä elimiä näiden puolueiden rekisteröinnille, mutta me emme halua luoda mitään uusia virastoja ja uusia kuluja, emme tällaista halua. Eli ensi viikolla meillä tulee olemaan tekninen kokous, varjoesittelijöiden kanssa, jotta voisimme käydä tähän astiset tapahtumat läpi. Ja sitten trilogia alkaa Strasbourgissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Allora, chiesto... Kiitoksia. Seuraavaksi Gurmain. Thank you very much, dear uh, Kiitos uh, puheenjohtaja, hyvät uh, kollegat. Me tiesimme, että neuvottelut eivät olisi helppoja. Ensimmäiset tapaamiset äh, todistivatkin sen oikeaksi. Euroopan parlamentti osoitti halukkuutensa liikahtaa alkuperäisestä äh, kannastansa, jotta löytettäisiin sopivat kompromissia. Esittelijä toimi tässä erittäin, no, teki kovaa työtä. Ja neuvosto, neuvoston edustajat vienevät eteenpäin tämän viestin. Eilisen äh, tulos on nyt johtanut siihen, että meillä on ensimmäistä kertaa jotain konkreettisesti pöydällä. Nyt meidän tulisi nopeasti tavata sen vuoksi, että irlantilaiset haluaisivat, että tämä saataisiin hoidettua vielä seuraavassa Strasbourgin istunnossa. Ja tämä ehdotus, joka meillä on nyt tässä pöydällä, niin se mitä komissio on tässä nyt laatinut perustuen edellisen poliittisen kokouksen tuloksiin ja puheenjohtaja Kasinin ehdotuksen pohjalta, on paljon järkevämpi kuin se, mitä neuvosto ehdotti. Neuvoston osallistuminen osallistuminen jonkin kaltaiseen yhteispäätösmenettelyyn tavallaan on valiokunnan näkemystä vastaan. Meistä kuitenkin täytyy, meidän täytyy olla varovaisia, että me emme luo liian pitkiä ja hankalia menettelytapoja varsinkaan, koska lisäarvo ei ole niin selvä. Komission asiakirjassa on tarpeeksi turvalausekkeita sille, että Euroopan parlamentti kykenee harjoittamaan omaa rooliansa. Ja mikäli me tässä nyt haluamme välttää eturistiriitoja, niin meidän täytyy muistaa, että Euroopan parlamentilla on demokraattinen oikeutus, mitä millään eurooppalaisella virastolla ei voi olla, kuten Marjatta sanoi. Minä toivon, että neuvosto suostuu ja lähtee kompromissilinjalle niin, että me kykenemme pääsemään eteenpäin keskusteluissa seuraavalle asteeseen. Olen pahoillani kuitenkin siitä, että meillä ei vielä ole selkeää luetteloa jäsenvaltioiden huolenaiheesta. Me ymmärrämme, että he pelkäävät tämän asetuksen vaikutuksia heidän kansalliseen lainsäädäntöönsä ja että he vastustavat kaikenlaista eurooppalaisten poliittisten puolueiden sekaantumista kansallisiin kansanäänestyksiin, vaikkakin ne liittyisivät EU-asioihin. Mutta jotta näitä huolenaiheita voitaisiin, äh, että ne voitaisiin huomioida, niin äh, niitä täytyy voida käsitellä. Joten kiitokset hyvästä yhteistyöstä, hyvä esittelijä Janaku. Grazie onorevole Murmai, onorevole Duff. Kiitokset Duff. Uh, chairman, I, I... Puheenjohtaja, edistystä on tapahtunut erityisesti neuvoston ja parlamentin puolella. Minusta hämmentävämpää on se, että komissio ei ilmeisesti ole valmis olemaan kovin avulias tässä kysymyksessä. Odottelen edelleen selkeitä selityksiä siitä, millainen oikeudellinen status on eurooppalaisella poliittisella puolueella EUn lainsäädännön puitteissa. Ja miten se vaikuttaa poliittisten puolueiden kampanjointiin, kun ajatellaan Eurooppa-vaaleja. Eli mitä etuja eurooppalaiset puolueet saisivat – kun on täydennetty kansallista lainsäädäntöä Belgian lainsäädännöllä liittyen tähän eurooppalaiseen oikeudelliseen statukseen. Varmaan jotain vastauksia on tähän kysymykseen, mutta vielä niitä ei ole saatu komissiolta. Jos haluamme edetä, meidän täytyy vähän laajentaa enemmän kuin tähän asti on tehty näitä, tätä täsmällistä luonnetta. Eli kun ajatellaan tätä viisaiden ryhmän työskentelyä, eli mikä on sen koko, millä tavalla se nimitetään, millaiset valtuudet sillä on, millainen on sen työtapa. Tällä hetkellä kolmikantaneuvotteluissa, jossa minä olen ollut mukana, on puhuttu hyvin paljon ristiin, eikä yhteisiä asioita oikeastaan ole löytynyt. Ja tällä tavalla tietenkään ei saada aikaan poliittista konsensusta näin hyvin arkaluontoisesta kysymyksestä. Kolmanneksi pitää vielä päättää, onko neuvosto lainsäätäjänä mukana päätöksessä, jos kielletään jokin poliittinen puolue. Puheenjohtajavaltio Irlanti on sillä kannalla, että neuvosto on tässä mukana, ainakin sen tulisi olla mukana, koska kun ajatellaan unionin oikeudellista kehitystä, niin lainsäädännöstä ja kahdesta kamarista halutaan tehdä tasa-arvoisemmat. Ja meidän täytyy vielä sitten kuulla, mikä on esittelijän kanta tähän kysymykseen. Ja sitten lopuksi vielä on avoinna olema kysymys, joka liittyy kansanäänestyksiin. Hyvin paljon on vastustettu sitä, että eurooppalaiset poliittiset puolueet olisivat mukana kansallisissa kansanäänestyksissä, kun kyse on eurooppalaisista kysymyksistä. Olemme täällä varmaan samaa mieltä siitä, että tämä on merkittävä tavoite, johon tulisi päästä. Ja meidän täytyy päättää omissa valtuus, omassa valtuuskunnassamme kolmikantaneuvotteluissa, kuinka pitkälle haluamme päästä tässä erityisessä kysymyksessä. Grazie, onorevole Brons. Kiitoksia sitten Brons. Thank you. Um, <clears throat> Kiitoksia. Puheenjohtaja sanoi, että meidän tulisi äh, tämä rekisteröintimenettely luoda ei-poliittiseksi, mutta jos perusoikeuksien tulkinta olisi poliitikkojen tekemä. Rekisteröinnissä tulisi objektiivinen päätös, joka perustuu subjektiivisiin kriteereihin monissa autoritaarisissa järjestelmissä sääntöjä ei rikota, vastustajia heikennetään sääntöjen avulla. Lisäksi tänä aamuna koordinaattoreiden kokouksessa puheenjohtaja, ellei nyt ymmärtänyt väärin, toivottavasti näin ei tapahtunut, voitte korjata minua, jos niin tapahtui, että olisi jo tehty kaksi ehdotusta liittyen rekisteröintiin joita tämä valiokunta ei voisi arvioida, sillä mitään perusteluja rekisteröinnille ei ollut annettu. Jos näin on, tämä ei todellakaan lupaa hyvää ei-poliittisille tulevaisuuden päätöksille, jos ihmiset ilman perusteluja tekevät päätöksiä. Toivottavasti minä en väärin ymmärtänyt teitä. On oh, no, Hefner. Sitten Hefner. Ich möchte herzlichen Dank. Kiitos ihan lyhykäisesti siihen, mitä oikeastaan on jo sanottu. Mitä tulee neuvottelutiimiin, mehän olemme suorassa keskustelussa ja olen iloinen siitä, että me olemme vihdoin viimein päässeet niin pitkälle, että toinen osapuoli eli neuvosto on jo esittänyt esittänyt tiettyjä muotoiluja. Ymmärrän toki, että neuvosto tarvitsee aikaa, mutta toivon, että tämä menee nyt eteenpäin. Minulle on erityisen tärkeää, ottaen nyt huomioon nykyiset säännöt, me olemme sen vuoksi joutuneet juuri ongelmiin, jotka kävivät hyvin selväksi tässä puheenjohtajan puheenvuorosta kokouksen alussa. En halua tästä sen enempää nyt puhua mistä siinä on kysymys ja näistä vaikeuksista. Minusta on vain nyt ehdottoman välttämätöntä, että ne kokemukset, joita me saamme, että me tavallaan viemme niitä eteenpäin siihen, mitä me nyt neuvottelemme tulevaisuudelle. Ja jos tämä saadaan nyt kasaan, niin meidän täytyy myös huomioida se, että on tärkeää, todella tärkeää saada aikaan myös muodollinen menettely, joka on täysin vapaa tavallaan poliittisesta vaikutuksesta ja perustuu faktoille ja joka on oikeudellisesti puuttumaton. Tähän mennessä minusta me emme ole riittävästi pyrkineet huomioimaan sitä, että tällainen menettely tulevaisuudessa on aina varmaa. Ja sen lisäksi parlamenttien sisällä meidän täytyy myös miettiä, kuka tekee ja millä tavalla hoitaa näitä asioita, samoin kuin koko tämä rooli siitä, millä tavalla kootaan nämä henkilöt ja millä tavalla he tähän suhtautuvat. Eli niin, että ne, jotka nyt ovat trilogissa, voisivat tietää, mitä esimerkiksi koordinaattoreiden kokouksissa on puhuttu. Kiitoksia. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kolmikantaneuvotteluissa kokouksen päättyessä, en nyt tiedä onnistuinko, mutta halusin edittää vähän nopeammin keskusteluissa, mutta olen kuitenkin samaa mieltä kuin esittelijä Gurmai ja Jannaku. Valiokuntahan hyväksyi jo mietinnön ja viittaan nyt tähän mietintöön. Yritin nyt paremmin selittää, mikä on parlamentin kanta, ja lähtien siitä, että on yhdistymisvapaus, joka liittyy myöskin tähän menettelyyn. Ehkä meidän täytyy hiukan vielä miettiä sitä, että poliittisen, parlament, poliittisen puolen rekisteröinti on poliittinen kysymys, ja silloin tarvitaan kumpaakin lainvallan käyttäjää. Me olemme pyrkineet miettimään puoliautomaattista järjestelmää, eli kyseessä olisi jonkinlainen parlamentin yksikkö, joka valvoi, valvoi tietoja Eli onko muita valittuja näissä puolueissa? Ovatko nämä jäsenet myöskin paikallisissa elimissä? Eli tällaisia muodollisia kysymyksiä täytyy vielä tarkastaa myöskin byrokraattiselta kannalta. Mutta onko sitten noudatettu arvoja? Se on poliittinen arvio, ei siinä mielessä keskustelu on poliittista. Ja sitten tämä viisaiden ryhmä voi sitten arvioida tätä Eli jos mahdollisesti on joku parlamentaarin jäsenten ryhmä, joka ottaa tämän kysymyksen esille, niin mahdollista voidaan sitä nimetä tällainen viisaiden ryhmä ja tehdä sitten ehdotuksia näistä asioista. Kyse voi olla vaikka kolmesta jäsenestä tai useamman edustajan ehdotuksesta. Työjärjestyksessähän on todettu, että pitää noudattaa näitä arvoja jo rekisteröitymisvaiheessa, mutta viisaiden ryhmä voi sitten ottaa tähän kantaa. Kyseessä on vain suuntaa antava kanta eikä mikään lukkoon lyöty kanta. Eli näistä asioista nyt keskustellaan, ja jos olemme yhtenäisiä parlamentissa, niin uskon, ja jos saamme siis komissiolta vielä tukea, niin uskon, että saamme myöskin neuvoston vakuuttuneeksi tästä. Toivottavasti nyt oikealla tavalla tulkitsin tätä valalla olevaa kantaa tässä valiokunnassa, ja tällä tavalla sitten toimimme tulevaisuudessa kolmikantaneuvotteluissa. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli Eli Tukholman ohjelman väliarviointi. Meidän täytyy katsoa, miten tässä asiassa edetään. Ja kuten tiedätte, tämän lainsäädäntökauden alussa laadittiin mietintö, joka koski Tukholman ohjelmaa ennen kuin Lisbonin, Lisbonin sopimus astui voimaan, niin tässä valiokunnassa hyväksyttiin mietintö, jonka aiheena oli Tukholman ohjelma. Silloin sovellettiin artiklaa 51 yhteistyössä AFKO- ja LIBE-valiokunnissa ja myöskin JURI-valiokunnassa. Tavoitteena on varmistaa nyt ja tarkistaa, mitä on tapahtunut, jotta voimme antaa seuraavalle parlamentille jonkinlaisia ohjeita. Mutta täytyy katsoa, missä vaiheessa ollaan ja miksi ei ole tehty enempää. Ja olisiko voitu tehdä enemmän, sitä täytyy arvioida. Ja täytyy katsoa, mistä tämä johtuu. Viime viikolla ehdotimme Strasbourgissa, että esitämme komissiolle kysymyksen, samoin neuvostolle, joka liittyisi juuri tähän tilanteeseen. No vastaus oli, että hyvin paljon on tehty ja paljon pitää vielä tehdä. Ja sitten saimme luettelun niistä asioista, joita on jo tehty. Ja sitten myöskin saimme luettelon niistä asioista, joita vielä ei ole tehty ja missä on ongelmia. Ongelma on nyt tämä. Itse olen jo nähnyt kansallisvapauksien valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan työasiakirjoja, joissa on lueteltu asioita, joita on tehty ja asioita, joita pitää, pitää vielä tehdä. Ja siinä oli myöskin esitetty kritiikkiä kotikia komissiota kohtaan, koska se ei ollut tehnyt tiettyjä asioita, mutta minä en katso, että meidän pitää nyt taas luoda uudelleen luetteloitaan näistä ihmisoikeuskysymyksistä. Siis Tukholman ohjelmahan liittyy vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueeseen – joka liittyy kolmanteen pilariin yhteistyössä. Eli tämä kuuluu sekä parlamentille että neuvostolle. Nämä kaksi työasiakirjaa ovat luetteloineet nämä asiat, joita on tehty ja mitä vielä pitää tehdä. Eli nyt haluaisin neuvoa teiltä siitä, että jos myöskin tässä valiokunnassa laaditaan työasiakirja, mutta tämä nyt ei vaikuta ehkä ihan järkevältä, koska jos me haluamme noudattaa aikataulua, jonka olemme määritelleet, niin meidän pitäisi jo pystyä äänestämään seuraavassa kokouksessa, eli sitten työasiakirja pitäisi käännättää ja niin edelleen. Vai olisiko parempi, että teen yhteistyötä kahden esittelijän kanssa, jotka ovat tehneet tämän työasiakirjan ja laajennamme sitten sitä ja käsittelemme sitä näissä kolmessa valiokunnassa. Aikataulusyistä ehkä tämä toinen vaihtoehto olisi järkevämpi. Mutta mitä täytyy ymmärtää, millä tavalla meidän täytyy osallistua tähän yhteistyöhön, erityisesti kun kyseessä on mietintö, josta nämä kaksi esittelijää vastaavat. Oikeudellisten asioiden välikunta sanoo, että mitä tulee kauppa-oikeuteen, on tehty näin, ja sitten tätä pitää vielä tehdä. Ja sitten mitä tulee viisumeihin, niin jotain asioita on tehty, joitain ei. Ja sitten rajavalvonta, tiettyjä asioita on tehty, Frontex on toiminut, mutta ei riittävästi. Sitten on Schengen-sopimus, sitä ei ole riittävästi sovellettu. Eli tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä, mutta minun mielestäni, no mitä nyt sanoisin, meidän täytyy katsoa, millä tavalla meidän valiokuntamme ottaa kantaa tiettyihin kysymyksiin, jotka on, liittyvät Tukholman ohjelmaan. Esimerkiksi se, että liitytään eurooppalaiseen perusoikeuskirjaan. Ja sitten täytyy meidän valiokuntamme antaa selkeitä perusteluita. Ja sitten meidän täytyy todennäköisesti todeta myöskin, että suhteet kansallisiin parlamentteihin on erityinen kysymys, joka liittyy meidän valiokuntamme toimintaan. Tänä aamuna juuri puhuttiin näistä keskusteluista, joita käydään liittyen monen tason hallintoon ja millä tavalla se on yhteydessä sitten kansallisiin parlamentteihin ja muihin toimielimiin, jotka heijastelevat kansallisten hallitusten kantoja. Eli nämä työt ovat jo käynnissä. Eli millä tavalla esittelijä on yhteistyössä kahden muun esittelijän kanssa. Mehän hoidamme näitä arkkitehtuurisia kysymyksiä EU:ssa. Eli ennen kaikkea meidän täytyy katsoa, millä tavalla on toimittu tai ei ole toimittu, ja erilaisia kohtia Tukoman ohjelmasta. Eli erityisen kiinnostavaa on katsoa, kuinka pitkälti yhteispäätösmenettelyssä, eli tässä uudessa menettelyssä, joka on otettu käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä, niin millä tavalla se on toiminut niissä asioissa, jotka liittyvät Tukholman ohjelmaan. Tähän liittyy monia neuvotteluita, joita on käyty ensimmäisiä käsittelyitä. Ehkä nämäkin pitää vielä tarkistaa, mutta nyt todellakin haluaisin kuulla teidän kantanne näihin kysymyksiin. Ja puheenvuoron Täin saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minähän olen varjoesittelijä Aldelle. Ja haluaisin menettelytavoista sanoa ensin, että tämä toinen teidän ehdottamanne ratkaisu, sitä me tuemme. Minusta on kuitenkin vähän ikävä, että meillä on jälleen nyt tällaiset aikapaineet, koska olisi hyvin tärkeää, että tässä ohjelman puolivaiheessa tehtäisiin tällainen puolivälin se vaikka itse asiassa eihän se enää mikään puoliajan tällainen yhteenveto ole, vaan loppuyhteenveto. Ja kun mietitään sitä, että me olemme oikeastaan lainsäädäntökautemme loppupuolella, niin me voimme itse asiassa tehdä tällaisen käytännössä päättävän lausunnon sen vuoksi, että kovinkaan paljon muita päätöksiä enää ei tehdä. Tämä Tukholman ohjelma, sitähän päätettiin valtavan aikapaineen alaisena muistaakseni unkarilainen kollega sai esimerkiksi unkarilaisen kieliversion vasta äänestyksessä. Se on luonnollisesti tärkeää kansalaisille, että kun me olemme päättäneet näin tärkeästä ohjelmasta, että ei olisi tällaisia aikatauluja tauluja, vaan että ehkä keskittyisimme ennemminkin muutamiin asioihin enemmänkin ja katsoa ihan tilastollisesti, kuinka paljon asioita on saatu toimeenpantua, miten hyvin tämä ohjelma on täytäntöön pantu. Me olemme noin puolet vasta täytäntöön panneet, mutta myös mitä sisällöllisesti on täytäntöön pantu tässä on tehty yhteistyötä kolmen valiokunnan kesken ja meidän valiokuntamme eh, olisi pitänyt ehkäpä osallistua tähän hieman enemmän, eikä vain tällaisena tavallaan eh, siipiveikkona koska tässä on sisällöllisesti erittäin tärkeä ohjelma. Kansalaiset haluavat nähdä, minkälaisia poliittisia tavoitteita meillä on ja mitä niistä on täytäntöön pantu. Ja minullakaan ei sitä oikeastaan ole minkäännäköistä käsitystä. Tässä oli noin 150 kohtaa, eli hyvin paljon. Ja siltä osin meidän täytyy todellakin tietää, mitä me olemme vieneet päätökseen ja mitä ei. Um, yes, I, I was also going to ask. Niin, minäkin halusin kysyä, miksi meidän tulee tehdä tämä asia näin nopeasti mielestäni, jos me aiomme tehdä vakavaa, vakavissamme töitä, meidän tulee tehdä työ hyvin. Afkon näkökulmasta mielestäni me tarvitsisimme myöskin pohdintaa siitä, ovatko nämä derogaatiot, jotka yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti jossakin määrin – on, ovat saaneet, ovatko ne monimutkaistaneet lainsäädäntömenettelyä ja sen tuloksen laatua. Euroopassa lainsäädännössä erityisesti kun kohtaamme aikarajoja, joiden puitteissa yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi päättää että tuleeko turvautuma turvautumaan massiivisen opt-outtiin, joka koskee kaikkia Lissabonin sopimuksia edeltäviä lakeja. Mielestäni perustuslaillinen ulottuvuus tässä tarinassa on se, jota Afkon tulisi tarkastella. Ja sitten, jos voimme, jos tarpeen, meidän tulisi vetää johtopäätökset Lissabonin sopimuksen opeista tällä alalla ja pyrkiä syventämään näkemystämme siitä, mitä me voisimme yrittää saavuttaa perussopimuksen työssä niin, että toisin sanottuna olisimme johdonmukaisia toisten mietintöjen kanssa kautemme lopulla ja valmistelisimme valmistelisen listaa seuraavaa valmistelukuntaa parlamentin valtuuskunnalle. Muita puheenvuoropyyntöjä ilmeisesti ole. Meidän täytyy vielä keskustella toisista asioista. Eli voimme päättää tämän keskustelun. Mutta totean vielä, että se, että on pyydetty tällaista mietintöä, tähän on Libe-valiokunnasta peräisin. Aluksi oli kova kiire saada tämä asia päätökseen, mutta henkilökohtaisesti haluaisimme hiukan enemmän aikaa ja meidän pitää vähän ennakoida tätä tilannetta ja käydä keskustelua pyynnöstä. Ja tästähän on tehty suullinen kysymys, eli sitä pitää vielä pohtia vähän enemmän. Kollegat puhuivat näistä asioista, ja ne ovat hyvin tärkeitä, ja olen pannut ne merkille. Esimerkiksi se, mitä Daf sanoi, se on hyvin kiintoisaa tämän valiokunnan kannalta. Aikatauluongelma on se, että olemme saaneet poikkeuksen sen suhteen, mitä kansantapauksen valiokunta halusi. Eli haluaisimme esitellä mietinnön sitten viikolla 28, eli heinäkuun alussa. Ja sitten esitetään tarkistuksia syyskuuhun mennessä, 3. syyskuuta mennessä. Ja sitten käsitellään syyskuussa, syyskuun lopulla näitä tarkistuksia. Ja äänestämme sitten Strasbourgissa lokakuussa. No, en nyt tiedä. Tässä nyt on sovittu muiden valiokuntien kanssa on varmaan vaikea pyytää enää lykkäystä tähän. Mutta yritän nyt suullisesti seuraavassa valiokuntakokouksessa katsoa, pitäisikö miten toimimme tämän mietinnön osalta, joka pitäisi sitten syyskuussa jo hyväksyä. Eli ehkä myöskin tarvitsee vähän lisäaikaa myöskin tarkistusten tekemiseen. Niin kiitoksia ja sitten siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Eli äänestyssäännöt ja mietintöjen sisältö hyväksyntämenettelyssä ja esittelijä Traskowski voi sitten kertoa tästä enemmän. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, after we've... Kiitos. Sen jälkeen kun me olemme puhuneet toimielinten istuinpaikasta, niin tämä mietintö tuntuu aika helpolta kamalta. Ensinnäkin Afet ja Inta ovat tuoneet meidän tietoimme tiettyjä ongelmia säännön 90 kanssa, mitä tulee kansainvälisiin suhteisiin, kun me on kysymys tällaisista sekasopimuksista. Ja me teimme päätöksen, että tästä pitäisi, tämä pitäisi hoitaa erillisellä mietinnöllä sen vuoksi, että tässä mietinnössä kysymys parlamentin työjärjestyksen säännön 81 muuttamisesta. Me olemme puhuneet tästä useissa yhteyksissä, koska ongelma tämän sopimuksen suhteen on ollut se, että sitä on tulkittu eri tavalla eri valiokunnissa, varsinkin kun mitä tuli suosituksiin ja tarkistuksiin, päätöslauselmiin, väliaikaisiin mietintöihin ja ennen kaikkea mitä tuli menettel- äänestysmenettelyihin sinällään. Ja tämä on luonut aika lailla ongelmia ja kohesion puutetta, yhtäläisyyden puutetta Minulle kaikkein suurin ongelma oli se, että me, millä tavalla tämä hoidetaan. Ja niin, että meillä on yksi yhtäläinen lähestymistapa koko menettelyyn. Mutta myös niin, että meillä on tasapaino yhtäältä perustamissopimusten hengen ja toisaalta parlamentin ongelmien kesken, koska me kaikki muistamme, että kun hyväksyntämenettely otettiin mukaan perustamissopimukseen, niin tarkoitus oli käyttää sitä tällaisena kyllä-ei-vaihtoehtona ja me olemme eh, tottuneet neuvottelemaan, kun, käsittele, kun toimimme yhteispäätösmenettelin kautta. Toisaalta me mietimme yhä sitä, millä tavalla me voisimme vahvistaa Euroopan parlamentin toimivaltuuksia sellaisella tavalla, että sitä ei voitaisi viedä tuomioistuimeen. Esimerkiksi niin, että me voisimme lisätä tähän eh, kyllä ei äänestyksiin tietynlaisia suosituksia tai perusteluita. Sen vuoksi ehdotankin tähän hyvin selkeää ratkaisua. Eli tämä pitäisi olla hyvin yksinkertainen. Siinä voisi olla selityksiä, mutta ei johdantoosan kappaleita. Ja että tässä tulisi toimia esittelijän suositusten mukaisesti ja sillä tavalla meillä olisi kyllä tai ei. Mutta jos me haluamme selittää paremmin Euroopan parlamentin kantaa, sen pitäisi olla mahdollista, mutta se pitäisi tehdä ei-lainsäädännöllisen päätöslauselman myötä. Meillä on ongelmia myös hyväksyntämenettelyn tiettyjen myöhästymisten kanssa. Ja sen vuoksi valiokuntien pitäisi käsitellä näitä asioita ilman mitään viiveitä. Ja mitä sitten tapahtuu, jos tulee viiveitä, niin silloin viitataan puheenjohtajakokoukseen. Toinen kysymys liittyy suosituksiin sinälleen ja sitten äänestyksiin. Meillä on ollut äh, hämmennystä täysiistunnoissa äänestyksissä, kun emme tienneet, onko ollut hyväksymismenettelystä suosituksesta, mitä jos suositus on negatiivinen ja sitten äänestys, äh, koko äänestystulos on negatiivinen ja niin edelleen, varsinkin aktan jälkeen. Joten meillä pitäisi olla hyvin selkeät ää, äh, säännöt. Yksi suosituksesta, mutta sitten toinen tästä hyväksymisestä kyllä tai ei, niin että voisimme välttää näitä sekaannuksia. Eli pitäisi olla yksi äänestys hyväksynnästä valiokunnan valio, suosituksen perusteella hyväksyä tai hylätä. Ja mikäli tässä ei saada sitten enemmistöä, niin silloin sitä ei ole hyväksytty. Tämä antaisi selkeyttä. Eli siis äh, suositus on mikä se on. Se ei ole sitova, se on vain suositus valiokunnalta. Mutta kun me äänestämme, me äänestämme hyväksynnästä kyllä tai ei. Ja sitten viimeinen kohta liittyy äh, väliaikaisiin mietintöisiin. Inta- ja budjettivaliokunnassa tästä me olemme koordinaattoriden kanssa puhuneet. Nämä tällaiset mietinnöt ovat äh, tärkeitä, koska niillä voidaan tavallaan äh, selvittää meidän näkemyksemme. Jos me haluamme lävitse tämän selkeytyksen, jota tässä ehdotan, niin silloin me saamme loppupeleissä sellaista selkeyttä ja kykenemme käyttämään tätä hyväksyntämenettelyä samalla tavalla kaikissa valiokunnassa ja voimme välttää sekaannusta ja hämmennystä, joka on tämän mietinnön tavoite. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja ää, mielelläni kuulen teidän kommenttejanne. Gualtieri. Gualtieri. No, I congratulate Rafael for... Onnittelut Rafalille erinomaisesta työstä. Täytyy sanoa, että hän ehdottaa loogista ja järkevää ratkaisua. Mutta minulla on yksi epäilys, mutta se on oikeastaan pikemminkin epäilys kuin mikään tarkistus. Eli jos ajatellaan tätä ratkaisua, niin onko tässä liikaa eriytetty työtä, jota komissio, valiokunta tekee ja työtä, jota täysistunto tekee? Jos täysistuntoäänestys hoidetaan ottamatta huomioon valiokuntaäänestystä, niin se on sitten ihan eri äänestys. Eli ehkä voisimme äänestää tästä suosituksesta, mutta se ei tietenkään tarkoita, että jos sanotaan ei eilen, että siitä tulisi kyllä – Eli silloin pitää äänestää toisen kerran tästä kyllästä, koska silloin enemmistö saattaa olla erilainen, mutta de facto se ei kuitenkaan muuta mitään siitä, mitä sanoitte. Ehkä ainoa asia olisi, että olisi, siinä on kaksi äänestystä yhden sijaan. Voitaisiin sanoa, että miksei sitten mennä suoraan täysistuntoon, koska kyse on vain suosituksesta. Mutta koska kyse ei ole valiokunnan mietinnöstä, mutta en nyt ole ihan varma. Ja tietysti mielestäni on tärkeää myöskin se, että on mahdollista esittää päätöslauselmaa. Silloin voi tehdä eron, siis olen samaa mieltä siitä, että ei ole oikein Näitä syitä täytyy selvittää. Ja se ei silloin vaikuttaisi äänestykseen, mutta ehkä sitä ratkaisua käytettäisiin enemmän. Mutta olen samaa mieltä, että on hyvä, että siitä ei tule pakollista. Eli en nyt pidä tästä sanamuodosta ihan tämä sanamuoto on ihan ok, mutta minulla on tällainen pieni epäilys. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette. Grazie, Duff. Kiitos, Duff. Kiitoksia. Olen sitä mieltä, että kappaleessa kaksi ähm, ehdotuksessa, joka käsittelee työjärjestyksen artikla 81, meidän pitää tuoda selväksi sen, että se, että olipa äänestyksen tulos mikä tahansa poliittisesta päätöslauselmasta, se ei vaikuta parlamentin hyväksymispäätökseen, joka sen pitää hyväksyntämenettelyssä antaa. Tämä on tarpeellinen selvennys. Kappaleessa kolme minulla olisi kysymys. Puheenjohtajakokous valitsee tekee päätöksensä tilanteessa, jossa valiokunnalta ei ole suositusta ja tuo asian täysistunnon esityslistalle, mutta onko tässä puheenjohtajakokous valiokunnan yläpuolella ja voiko se tehdä oman suosituksensa vai eikö. Tässä sanamuodossa asia ei tule selväksi. Ei ole selvää, missä muodossa päätös tullaan tuomaan täysistunnolle. Onko kyseessä hyväksyntä, myönteinen hyväksyntä vai neutraali lähestymistapa täysistunnossa. Tässäkin pitää olla selvä sanainen. Tarkastelen ehdotusta tarkemmin. Voimmeko me keskustella tästä tarkemmin ennen kuin äänestämme siitä? Onko meillä vielä toinen mahdollisuus käsitellä asiaa valikunnassa? Siis tämä oli kysymys esittelijälle. Mitä mieltä hän on? Non vedo altre Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli pyytäisin, että esittelijä vastaa näihin kysymyksiin. From the end, I think that the best, I mean... Aloitan lopusta. Koskapa niin monet ihmiset eivät ole tästä kiinnostuneita, niin ehkä olisi parasta, että me istahtaisimme varjoesittelijöiden kesken ja yritämme selventää asiaa. Se olisi tehokkaampaa koska tässä oikeastaan on vain kaksi kysymystä, joita pitää vielä käsitellä enemmän. Al- alustava reaktio, niin mitä tulee Robertoon. Meidän ongelmamme on aina ollut se, että on ollut sekaannusta siitä, että äänestämmekö me suosituksesta vaiko tästä hyväksyntämenettelystä ja mitä sitten, jos äh, ollaan eri mieltä ja äh, ei hyväksytä sitä suositusta. Esimerkiksi me nähtiin tämä aktassa, jossa koko äh, doktriini käännettiin päälailleen ja eri valiokunnat käsittelivät asiaa eri tavalla. Siksi me haluaisimme tavallaan yhdistää tämä. Toki, juu, tässä on tietty ongelma. Mutta jos meillä on poliittinen suositus tietyltä valiokunnalta, ja ei-sitova päätöslauselmaehdotus, niin onhan aika selvää, että se johtaa tätä prosessia, mutta sitten kun se tulee täysistuntoon, niin sen pitää olla selkeä kyllä tai ei tämän äänestyksen. Ensinnäkin ne perustamissopimusten hengen mukaan ja toisekseen sen vuoksi, että näin me voimme välttää hämmennyksen niin, että tiedetään mistä äänestetään. Minä tiedän, että tämä on nyt aika tällainen mustavalkoinen radikaali ratkaisu, mutta se on ainoa keino eteenpäin. Mutta toki me voimme selventää tätä, kuten Andrew sanoi kohdassa kaksi, mitä tulee tähän ei-lainsäädäntöpäätöslauselmaan. Meidän täytyy olla täysin selviä, että tässä ei ole mitään epäselvyyksiä. Mitä sitten tulee puheenjohtajakokoukset? Mutta mikäli mitään ei valiokunnassa tapahdu, näin usein käy, eli ilman suositusta asia tulee täysistuntoon äänestettäväksi, eli loppuäänestys täysistunnossa ilman suositusta. Ajatus oli tässä se, että voisimme välttää näitä viivästymisiä. Joten Siis eh, paljon ongelmia syntyy ihan vain näiden viivästymisten takia, mutta olen valmis puhumaan tästä toki, niin että löytäisimme, eh, emme vain hyväksy sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat eh, päinvastaisia eivätkä hyödyksi. Mutta me voimme keskustella tästä asiasta varjoesittelijöiden kesken ja sitten sitä kautta päästä eteenpäin. Ja meidän täytyy myös katsoa tätä kohtaa työjärjestyksessä 90. niin, että me voimme katsoa tätä. Kiitos. Very quick, Ihan lyhyesti vielä. Ymmärrän kyllä tämän, mutta on tärkeää, että me vahingossa nyt kuohitse valiokuntaa. Allora, io chiedo al relatore se... No niin, onko esittelijällä kantaa tähän. Katsoko hän tämän oikein, että määritellään nyt määräaikatarkistusten jättämiselle? Eli voidaanko jo tämä määräaika määritellä? We can set the deadline for amendments. Kyllä me voimme esittää tarkistusten esittämisen takarajan, voimme selvittää nämä kaksi asiaa ja jos sovimme asioista, se on hienoa ja jos ei, niin sitten me käymme tarkistuksia läpi ja menemme kompromisseihin suoraan. Ei tämä ole niin ristiriitainen kysymys, että mä vaatisin lisälykkäystä. Quindi possiamo fissare 13 giugno. Eli 13. kesäkuuta on aika tarkistusjättämiselle ja sitten tämä jatkuu sitten heinä- ja syyskuussa. Selvä. Eli kiitoksia. Esityslista on käsitelty. Istunto päättyy. Hauskaa päivänjatkoa.